Sitten esityslista, esityslista, anteeksi, pöytäkirjat on viime istunnosta jaettu. Onko niihin joitakin huomioita? Ei huomioita. Pöytäkirjat ovat hyväksytty. Sitten vielä yksi ilmoitus. Asiasta vastaavat puolen viranomaiset ovat minulle ilmoittaneet, että 4. maaliskuuta